vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kakkonen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 3 ja 4 yhdessä. Tai 3 ja 10. 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 41 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta 51. Kohta kohdalta kohta 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 54 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 59 puolesta. Hetkinen. Siis tarkistus 5 kohdasta 59 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 64 kahdessa osassa kohta 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kohta 75 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Did I do paragraph 75? Yes, you did. No, no, no, that was this one, because you always have it. You very often have a previous... Okay, my, my, my mistake, my mistake, let's go back. Se oli minun virhe. Mennään takaisin. Tarkistus kuusi. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 81 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 108 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Johdantokappale F kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvin tehty, herra Lange. Nyt on äänestysselitykset.